Eiköhän tämä ole korjattavissa. Tervetuloa tämä perustuslakivaliokuntaan, AFKoon. Meidän työskentelymme ytimenä viimeisen seitsemän vuoden aikana on ollut, niin voidaan sanoa, pyrkimys uuteen Eurooppa-sopimukseen. Uudistussopimus on tuote, joka on pöydällä, ja totta kai meitä kiinnostaa, miten Tsekki puheenjohtajamaana suhtautuu tähän asiaan, minkälaista kehitystä on lähikuukausina odotettavissa. Eurooppa-neuvosto teki joulukuussa päätöksiä ja tältä pohjalta odotetaan, että ratifiointiprosessi toteutuu, saadaan päätökseen lokakuuhun mennessä tänä vuonna – Neuvosto teki myös päätöksiä siirtymäkaudesta siitä, että, että miten toimielimet perustetaan, miten toiminta luodaan. Puhuttiin myös Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä tässä uudessa aikataulusta. Tässä sanottiin myös, puhuttiin komission puheenjohtajan valinnasta ja nimeämisestä. Täytyy myös pohtia sitä, millä tavalla koko komissio nimetään ja myös neuvoston puheenjohtaja ja maasta ministerineuvostosta ja Eurooppa-neuvostosta on puhetta käyty. Olemme havainneet, että tässä on paljon juridisia kysymyksiä, totta kai myös poliittisia kysymyksiä siitä, miten näihin suhtaudutaan. Ja, ja tänään aamulla varmaankin kiinnostuksella kuulemme, onko teillä tässä suhteessa jotakin lausuttavaa. Olen ollut kymmenen vuotta tässä äh, parlamentissa olen harvoin nähnyt sellaista puheenjohtajamaata, joka on, joka on, joka on saanut niin paljon kiinnostusta aikaan Euroopassa. Ja täysistunnossa sanottiin, että tämä on sellainen maa, siis tsekki, joka tulee Varsovan sopimusmaista ja nyt kuuluu Euroopan unioniin. Tämä on todella upea kehitys. Vapaus on toteutunut tässä teillä on samat mahdollisuudet kuin meillä muillakin, ja sitäkin tärkeämpää on, että että puheenjohtajamaa onnistuu työssään. Täytyy kylläkin myös sanoa, että, että nämä skeptiset äh, äänenpainot äh, Prahasta, niin kuin diplomaattisesti voidaan sanoa, jota kuulut Prahasta ja muualtakin, olen lukenut myös hämmästyksellä, mitä osittain on sanottu sen, senaatissa erityisesti. Tiedän, että te ette siitä vastaa. Me olisimme toivoneet, että sopimuksen ratifiointi teidän maassanne tapaht- olisi tapahtunut ennen teidän puheenjohtajakauttanne, jolloin olisitte voineet keskittyä muihin ongelmiin. Mutta nyt teidän maanne itsekin joutuu toteuttamaan tämän ratifioinnin. Eilen luin mediasta, mitä on sanottu, että joka minua pikkusen hämmästyttää, koska en usko, että me voimme aloittaa alusta tai että asetetaan tai sovitetaan, sovi, sovitaan ehdoista, edellytyksistä, ehdoista ratifioinnille. Nythän on niin, että jos, jos joku maa allekirjoittaa sopimuksen, että on myös lojaliteettivelvollisuus hoitaa tämä ratifiointi ja saattaa se päätökseen. Näen myös äh, tällaisen kummallisen tavan. Olemme kuulleet, että Varsovassa allekirjoitus on mahdollista vasta, kun jokin toinen maa on ratifioinut. Nyt kun meillä on 27 jäsenmaata, jos tällainen peli alkaa, että jokainen odottaa, kunnes toinen ratifioi, niin silloin meidän ei tarvitse edes aloittaa. Ja tässä on tällainen mentaliteetti syntynyt, joka pikkusen hämmästyttää minua ja ihmetyttää minua, e-, jossa ei sitouduta, vaan katsotaan vaan, että josko toinen ratifioi vai ei. Ja tämä minusta vähän outoa peliä, ja en sitä ollenkaan hyväksy, että sellainen peli alkaa. Tässä valiokunnassa on vähemmänkin tärkeitä asioita, mutta kuitenkin kertaan kiinnostavia asioita. Lobbaus Euroopan toimielimissä on tämän kestoaihe. Neuvosto on, neuvostoa on pyydetty mukaan ponnistelemaan yhtenäiseen menettelyyn Teidän agendallanne on edelleenkin äh, kysymys äh, virastoista, joka on hieman kaoottinen tilanne. Se, miten niitä, niitä syntyy, miten niitä valvotaan, ja parlamentti ei vuositolkulla halunnut siihen vähän järjestystä. Me allekirjoitimme äh, julkilausuman kumppanuudesta Eurovaalit ovat edessä ja olisi kiinnostavaa tietää, mitä hallitus, hallitus tekee, hallitukset tekevät komission ja meidän kanssamme ja kansalaisten kanssa, jotta kansalaiset saavat tietoa ja jotta Eurooppa-politiikka menee eteenpäin. Neuvoston puheenjohtaja Fondra, paljon kysymyksiä. Odotamme jännityksellä teidän puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, thank you very much. Kiitoksia Joe. Ensinnäkin hyvää huomenta, arvon kollegat. Jotkut teistä ovat minulle tuttuja niiden tapaamisien myötä, joita olemme viime kuukausien aikana toteuttaneet. Me olemme tunnollisesti tehneet tätä työtä ja tämä on nyt kova paikka, koska ensimmäistä kertaa me olemme puheenjohtajan ominaisuudessa tätä puheenjohtajuutta vetämässä ja ajankohtakin on hankala kansainvälisestikin katsottuna ja tämän viikon aikana on tarkoituksena me esitellä puheenjohtajuuskautemme ohjelma. Ja tehän tiedätte, että hallituksen edustajat käyvät vieraana ja koko, oikeastaan koko Tsekin hallitus rintama on ollut täällä Brysselissä vierailulla eri valiokunnassa, eri valiokunnissa – ja vaikka nyt on vasta toinen tai kolmas puheenjohtajuuskauden viikko käynnissä, niin silti olemme jo täällä käyneet sankoin joukoin. Tehän tiedätte, että en voinut oikein vuoden vaihdetta juhlia, kun meidän tiedossa oli valmistauduttava käsittelemään Gaasan kriisiin, ilmahyökkäyksiin, jotka joulukuun lopussa tapahtuivat ja sitten miehitys, joka muistaakseni tapahtui lauantai-iltana kolmas tammikuuta ja sitten kaasukysymykset tai kaasukysymykset tai ka- kaasukysymys olemme olleet yhteydessä molempiin osapuoliin. Meillä on ollut käytössä tämä varhaisvaroitusjärjestelmä. Tietyssä määrin tämä järjestelmä on toiminut. Me olemme saaneet kirjelmän Gazpromin taholta ja myöskin Venäjän hallituksen taholta olemme saaneet ilmoituksia, jonka mukaan ongelmia saattanee ilmetä, mutta emme voineet olettaa, että ne ovat tätä luokkaa. Me oletimme, että ehkä muutaman päivän ajan kasvutoimitusten määrä laskee 40 prosentilla, niin kuin aikaisemmin on käynyt, mutta tuskipa kukaan oletti, että kaasutoimitukset Euroopan suuntaan keskeytyvät kokonaan ja että jopa puolet Euroopasta ovat joutuneet tästä johtuen ongelmiin. Me Valmistelimme siis omaa ohjelmaamme, puhuimme energiakysymyksistä ja oli ihan paikallaan lähteä keskustelemaan myöskin energian varmuudesta, energiahuollon takaamisesta ja erityisesti tulevaa maaliskuista huippukokosta silmällä pitäen se on keskeisellä, keskeinen aihe. Joten me joudumme heti melkoisen koetuksen kohteeksi energiaturvallisuuden näkökulmasta katsottuna. Toisaalta taas tämä edellyttää melkoista EUn sisäistä solidaarisuutta. Tietenkin tämä on hieno ajatus sinänsä, mutta sitten kun ajaudumme tämä, tällaiseen tilanteeseen, Viittaan tässä nyt Slovakian ja Bulgarian tilanteeseen ja tietyssä määrin myöskin Unkarin tilanteeseen. Niin silloin kaasutoimituskysymys on ollut keskeinen poliittinen kysymys. Muissa jäsenvaltioissa tämä asia ei ollut se ykkösuutinen, mutta Euroopan unionin yhtenäisyyden vaalimiseksi ja toimintakyvyn varmistamiseksi ja varmistaaksemme sen, että EU kehittyy sillä tavalla, ettei tämä johda uusiin ongelmiin. Tässä on ikään kuin sysätty mustaa pekkaa vain puolelta toiselle. Eli tämä taas tarkoittaa sitä, että me jouduisimme maksamaan niistä virheistä, joita muut osapuolet ovat tehneet. Joten alku oli aika hankala, mutta me onnistuimme omassa tehtävässämme. Me saimme Venäjän ja Ukrainan saman pöydän ääreen, koska alun alkaenhan he eivät so- suostuneet neuvotteluihin. Ja sitten me sovimme, että saamme valvojat tarkkailemaan kaasutoimituksia. Sen jälkeen saimme molemmat osapuolet neuvottelupöydän ääreen. Ja loppujen lopuksi saimme myöskin Venäjän tämän koko yhteisen hankkeen taakse. Tämä ei ollut tietenkään helppo työ. Erityisesti kun katsomme, mitä Bratislavassa ja Budapestissa ollaan asiasta olleet, oltu mieltä, mutta on hyvä, että Euroopan unioni on ollut valmis auttamaan tämän kriisin ratkaisussa ja meidän täytyy oppia tästä. Meidän täytyy muistaa, että solidaarisuus ei ole pelkkää sanahelinää, vaan että se näkyy myöskin käytännön tasolla lyhyen, keskipitkän että pitkänkin aikavälin toiminnassamme, eli että me pystymme reagoimaan tämän tyyppisiin tilanteisiin silloin, kun joidenkin jäsenvaltioiden keskeisimmät intressit ovat uhattuina. Alun alkaen minua pyydettiin ihan lyhyesti, yleismalkaisesti esittelemään Tsekin peikauden ohjelmaa, mutta mielestäni oli paikallaan ottaa myöskin esille nämä mainitsemani asiat, eli mitä ensimmäisten kolmen viikon aikana peikautuminen ensimmäisten kolmen viikon aikana on tapahtunut, mikä, vaikka se ei nyt ei tämän valiokunnan intressikenttään välttämättä kuulukaan. Mutta sitten näihin itse toimielin kysymyksiin. Kun katson nyt seuraavaa kuut kuukautta, niin sanoisin, että tämä jakso voidaan jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin kyse on siitä, että me keskustelemme talous- ja energiakysymyksistä ja tietys, myös, tietyssä määrin myöskin ulkosuhteista. Ja maaliskuinen huippukokous siihen tämä vaihe päättyy ja sitten pääsemme toiseen peikaudemme vaiheeseen. Ja sen aikana Kyse on siitä, että me valmistelemme Euroopan vaaleja ja lisäksi myöskin kesäkuista huippukokousta, jonka yhteydessä olisi tarkoituksena tehdä tärkeitä päätöksiä. Ensinnäkin päätöksiä, jotka liittyvät Euroopan vaalien jälkeiseen toimintaan, Eli meidänhän on tarkasteltava kysymystä, joka liittyy komission tulevan puheenjohtajan valintaan ja myöskin Lissabonin sopimuksen käsittelyn seuranta ottaen huomioon joulukuisen huippukokouksen päätelmät. Tsekki on tyytyväinen siihen, mitä Joulukuussa huippukokouksessa on päätetty Lissabonin sopimuksen käsittelyyn liittyen. Me olemme kiitollisia Ranskalle siitä, että tällainen tulos on saatu aikaiseksi ja että Irlannin hallitus on saatu rakentavalla tavalla tähän projektiin mukaan. Me, olemme us- me uskomme, että tämä tulos on tasapainoinen ja kaikki jäsenvaltiothan ovat sanoneet, että he tulevat varmistamaan sen, etteivät viime vuosien aikana esiin tulleet ongelmat Irlannin kansanäänestystuloksen jälkeen aiheuta jatkossa enää ongelmia. Me tulemme tarkkailemaan siis tilanteen kehitystä tällä rintamalla ja haluamme myöskin muistuttaa siitä, että Irlanti haluaa nykyisen komission toimikauden aikana ratifioida Lissabonin sopimuksen muille jäsenvaltioilla tällaista velvoitetta ei ole olemassa. Joulukuisessa huippukokouksessa myöskin sovittiin siitä, että huomioidaan Lissabonin sopimuksen viivästymisen aiheuttamat ongelmat. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että me hyväksymme väliaikaisia ratkaisumalleja, Ja monet Euroopan parlamentin tai keskustellaan myöskin tulevan parlamentin toimikaudesta. Ja sitten mitä tulee juridisiin takeisiin, siitä täytyy keskustella, niin kuin joulukuussakin sovittiin. Eli vuoden 2009 puoleen väliin mennessä, eli kesäkuisen huippukokoukseen mennessä asia on käsitelty, joten me tulemme tekemään kaikkemme sen hyväksi, että tästä aikataulusta todellakin voidaan pitää kiinni. Ja yhteenvedonomaisesti voin ottaa esille ne kaksi meidän kannaltamme keskeistä kysymystä, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen. Ensinnäkin parlamentin vahvistettu rooli ja kansallisten parlamenttien vahvistettu rooli Euroopan unionin toiminnan yhteydessä, koska sitä kautta demokratiaa voidaan lisätä ja EUn asema vahvistaa. Ja minä henkilökohtaisesti uskon, että toissijaisuusperiaatetta täytyy korostaa ja lisätä myöskin demokraatti, demokraattista valvontaa. Ja tämä on tärkeää silloin, kun kansalaisläheisyyttä halutaan vaalia. Ja tämä on myöskin keskeisellä siellä silloin, kun pohditaan juuri tulevia Euroopan vaaleja. Eli me tulemme tarkkaan seuraamaan sitä, mitä teidän valiokuntanne on tästä asiasta mieltä. Joulainen, Elmar Brock, tehän olette laatineet mietintöä, kuten myöskin kollega Jean-Luc Dehen. Näitä tekstejä tulemme lukemaan tarkkaan. Niin, olette kysyneet myöskin, mikä on meidän teemme Ratifiointiprosessi jatkuu parlamentissamme. Eilen ulkoasian valiokunnassa tästä keskustelimmekin. Ja ehkäpä helmikuun puolella järjestetään vielä joitakin kokouksia. Meidän täytyy valmistella, tiet, äh, val, valmistella äänestystä ensinnäkin Lissabonin sopimuksesta sinänsä ja toisaalta myöskin sitä sitovasta mandaatista, joka liittyy aikaisempien päätösten muuttamista. Alankomaat, Saksa, Britit ja Suomi, ainakin minä muistan näin, liittyvät tähän prosessiin ja Tämän jälkeen tämä asia on saatu kuntoon, joten meidän hallituksemme tarkoituksena on johtaa tämä projekti menestyksekkääseen päätökseen. Ja se tarkoittaa sitä, että päätöksenteko muuttuu laadullisesti paremmaksi, sillä me tiedämme, että jos tässä hätiköitysti lähdetään töitä tekemään, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia ja sitä emme missään nimessä halua. Nyt muutama sananen toisesta aiheesta, joka on teidän kannaltanne myöskin erittäin tärkeä asia. Kävin pari päivää sitten live-valiokunnan vieraana ja me keskustelemme avoimuuskysymyksestä. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa neuvoston tärkeistä päätelmistä, jotka perustuvat asetuksen 1049 täytäntöönpanoosta kertoista kokemuksista. Ja meidän täytyy todellakin tarkastella tätä erittäin tärkeää lainsäädäntötekstiä. Neuvosto on tietenkin tietoinen siitä, että asetustekstiä tulisi muuttaa, mutta silti se on vakuuttunut siitä, että kaiken kaikkiaan tämä asetusteksti on toiminut erittäin hyvin ja että täytäntöönpanovaiheessa ei ole havaittu mitään sen kummempia ongelmia joulukuun 2001 jälkeen. Se, että meillä olisi käytössä yksi keskitetty asiakirjarekisteri, joka siis otettiin jo käyttöön ennen kuin asetus hyväksyttiin, niin sillä on yksi keskeinen merkitys. Neuvoston asiakirjojen keskusrekisteri kattaa jo yli miljoonan asiakirjan kokonaisuuden, jota on kerätty vuodesta 1999 asti. se on ikään kuin erään sähköinen järjestelmä ja se tunnetaan nimellä workflow. Jos olette kiinnostuneita tästä asiasta, niin me voimme tätä käsitellä vielä tuonempana lisää. Mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että me tulemme tekemään teidän kanssanne tämän asian tiimoilta tiivistäkin yhteistyötä, mutta tässä vaiheessa emme missään nimessä voi lähteä kommentoimaan niitä ehdotuksia, joita eri parlamentin valiokuntien edustajat ovat esittäneet. Nämä täytyy tietenkin huomioida lopullisessa mietinnössä, jonka työstämisestä libevaliokunta vastaa. Haluaisin vain muistuttaa, että meidän, täyt, meidän täytyy varmistaa mahdollisimman vapaa ja laaja asiakirjojen saatavuus ja muistuttaisin myöskin siitä, että jäsen, toimielinten täytyy myöskin tapaus kohtaisesti tämän hamstestin pohjalta arvioida asiakirjojen käyttöön antamista, joten me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan, eli asiakirjojen julkisuus yhtäältä, mutta toisaalta taas niiden luottamuksellisuus. Seuraavaksi mielenkiintoinen asia, joka liittyy eurooppalaiseen kumppanuuteen. Se on tärkeä asia, erityisesti kun katsotaan Euroopan vaalien suuntaan. Viestintä on Euroopalle ja jäsenvaltiolle sekä neuvostolle keskeinen kysymys. Ja muistatte, että lokakuun loppupuolella parlamenttikomissio ja neuvosto ottivat aimoharppauksia eteenpäin tämän asian käsittelytiimoilta silloin, kun hyväksyttiin poliittinen julkilausuma, jonka aiheena oli eurooppalaisen kumppanuuden viestiminen. Tässä yhteydessä me tunnustamme sen, että meidän täytyy viestittää näistä keskeisistä haasteista, koska vain ainoastaan sitä kautta me voimme varmistaa, että viestintä todellakin toimii ja että viestit saavuttavat oikean yleisön mahdollisimman laajalla tasolla. Mitä tulee prioriteetteihin vuonna 2009, toimijoiden välisen viestinnän tiimoilta, niin tietenkin Eurooppa-vaalit yhtenä, ilmastonmuutos toisena, ja lisäksi yhteistyö Yhdysvaltain uuden hallituksen ja muiden globaalien toimijoiden kanssa. Ja tietenkin meidän täytyy muistaa rautaesirepun häviämisen 20. vuosipäivää. Ja se on suurelle osalle Eurooppaa hyvinkin tärkeä merkkipäivä, sillä ilman tätä tapahtumaa 20 vuotta sitten emme olisi nyt täällä. Ja lisäksi meidän täytyy keskustella myöskin rahoituskriisistä ja taantumasta ja sen vaikutuksesta tietyissä jäsenvaltioissa. Mitä tulee vuoden 2009 Eurooppa-vaaleihin, niin minä uskon, että tätä kautta voidaan viestintää kansalaisten suuntaa tehostaa entisestään ja näin voimme rohkaista kansalaisia osallistumaan voimakkaammin eurooppalaiseen keskusteluun. Ja tästäpä syystä Tsekki PI-kautensa aikana tekee, tulee tekemään komission neuvoston kanssa tiivistä yhteistyötä Lisäksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä Tsekin hallitus on päättänyt Keski- ja Itä-Euroopan demokraattisen muutoksen 20. vuosipäivän tiimoilta on sanottu. Me olemme asettaneet prioriteetiksemme sen, että haluamme edistää ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatteita ja muita arvoja, jotka ovat Euroopalle ne keskeisimmät. Ja tästä tulee olemaan erityisen paljon hyötyä niille, jotka e- eivät ole näistä arvoista vielä päässeet nauttimaan kovinkaan pitkän aikaa. Ja me tiedämme, että nämä oikeudet eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä. Lisäksi tarkoituksenamme on tehdä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa – erityisesti tiedotuskampanjoiden tiimoilta, kun aiheena ovat energia- ja ilmastonmuutos ja lisäksi rahoitusalan kriisi. Ja sitten vielä ihan muutama sana sääntelyvirastoista. Neuvoston työryhmä tasolla on tarkasteltu komission tiedonantoa aiheesta Euroopan virastot, tulevaisuuden näkymät. Tarkoituksena on avata tai käynnistää toimielinten välinen vuoropuhelu siitä, millä tavalla yhteisesti voitaisiin näitä virastokysymyksiä käsitellä. Ja 13. marraskuuta neuvosto vastasi komission puheenjohtajan pyyntöön, jonka mukaan olisi tarkoituksena aloittaa työryhmätasolla keskustelu juuri näistä virastoista. Ja tämä samainen kutsukirjelmä on lähetetty myöskin parlamentin puhemiehelle Pötteringille. Neuvosto tunnustaa virastojen merkityksen eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanossa ja on myöskin sitä mieltä, että näistä virastoista tulisi tehdä vielä tehokkaammin toimivia välineitä. Ja tästäpä syystä olemme valmiita keskustelemaan parlamentin ja komission kanssa mitä pikimiten aiheista, esimerkiksi siitä millä tavalla näitä virastoja perustetaan ja millä tavalla niiden tulisi toimia. Ja tästä syystä me olemme erittäin tyytyväisiä näihin tuleviin toiminnan välisiin työryhmäkeskusteluihin. Lisäksi haluaisin vielä lopuksi todeta, että En sano enää tässä vaiheessa sen kummempaa. Olen varmaankin ottanut ne keskeisimmät kysymykset esille, mutta haluaisin viitata vielä komitologiakysymykseen ja kansallisten ja Euroopan parlamentin merkitykseen uuden sopimuksen voimaan astumiseen myötä. Minä uskon, että si- näihin asioihin voimme keskittyä myöhemmässä vaiheessa, mutta eiköhän tämä riitä tältä osin. Kiitoksia oikein paljon. So Alexander Fontra, thank you very much. No niin, kiitoksia. Olisin voinut kiitoksia kovasti tästä muutamien oleellisten kohtien esittelystä Tsekin puheenjohtajakaudella. Itse asiassa, kuten sanoitti, uuden vuoden päivänä ensimmäinen ja toinen päivä syntyi, äh, syntyi, äh, syntyi kaksi uutta kriisiä, Gaasa ja kaasukriisi, jotka vaikuttivat teidän työhön. Täytyy sanoa, että molemmat asiat ovat, äh, liittyvät suoraan perustuslaillisiin asioihin ja uuteen sopimuksiin. Siis se koskee istuu uudistussopimuksen ytimeen. Niin kuin tiedätte, solidaarisuus on yksi periaate, joka on kirjattu uuteen sopimukseen ja energiapolitiikka ensimmäistä kertaa 50 vuoteen kuuluisi EUn toimivaltaan. Ja kun katsomme Kaasaa, niin no voidaan nähdä, minkä Eh, minkälainen, eh, miten paljon eurooppalaisia poliitikkoja siellä on käynyt, Schwarzenegger, Bushner, Kushner, Solana, Sarkozy, Steinmeier, luulenpa, että mikä eh, nämä osapuolet eivät ota meitä vakavasti Eurooppaa, koska me puhu yhdellä äänellä. Tarvitsemme edustajia, jolla olisi tämän uuden sopimuksen pohjalta aivan toisenlainen rooli. Ja sitten neuvoston puheenjohtaja voi saattaisi olla se äänitorvi. Äh, eli nämä kaksi äh, kriisiä liittyvät suoraan äh, tähän, mitä odotetaan uudelta sopimukselta. Hyvä. No niin, te puhuitte takeista, että osapuolet, joita osapuolet ja kumppanit haluavat antaa Irlannille – Totta kai tai jää nähtäväksi, mitä, se, mitä ne takeet tarkoittavat. Kuvittelen, että yksi asioista, jotka erät asiat ovat itsestään selviä. Veropolitiikka kuuluu yksimielisyyden piiriin. Mitä takeita voidaan enemmän antaa kuin mitä itse sopimuksessa on sanottu? No, minkälainen laatu tällä take, taka, takuulla voisi olla? En nyt tiedä, mitä mitä takeita voidaan antaa ikään kuin ikuisesti, että mikään tulevaisuus ei enää muuttuisi. Kuka, eihän tällä, kuka tällä pystyy tällaisia takeita antamaan? Eilen luin EU-Observerissa herra Sertsikin kirjoituksen, joka on senaatin, senaatin merkittävä jäsen, jossa hän pohti sitä, että mitä nämä Voidaanko näitä takeita Irlannilla, voidaanko niitä soveltaa kaikkiin jäsenmaihin? Esimerkiksi Tsekin tasavaltaa. En tiedä, oliko tämä, tämä ain, vain yksilöllinen idea vai onko tämä, ö, onko tämä senaatin linja Tsekissä vai mitä tämä tarkoittaisi? Vai mitä tässä oli mahdollisesti takana? No joka tapauksessa meillä on melkoinen määrä puheenvuoropyyntöjä. Löytyy kysymyksiä. Dehan oli ensimmäinen. Hän tekee mietintöä toimielinten tasapainosta ja tästä. Jean-Luc, ole hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitän Tsekin puheenjohtaja valtiota siitä, että meille on tarjottu mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä ja ymmärrätte varmaan kun totean, että tulen keskittymään tähän siirtymävaiheeseen, niin kuin neuvo- huippukokouksen päätelmissä todetaan. Erityisesti haluan kiinnittää huomionne kahteen seikkaan. Yhtäältä Euroopan parlamentin rooliin. Euroopan parlamentti on mainittu ja sanotaan, että kunhan Lissabonin sopimus hyväksytään ja ratifioidaan, niin parlamentin parlamentaarikojen määrää lisätään suhteessa siihen, mitä aikaisemmassa sopimuksessa sanotaan, mutta herää kysymys siitä, että miten ne valitaan, päät, tehdäänkö päätös kansallisella tasolla ja miten tämän siirtymäkauden aikana tätä tilannetta käsitellään. Eli laaditaanko jonkinlainen pöytäkirja. Jäsenvaltioilla pitää tietenkin olla tieto siitä, että kyseiset me täytyy ensinnäkin valita, mutta kahden jakson ajan nämä mepit ovat aika lailla epävakaan tilanteen keurissa, koska siirtymäaika on vain siirtymäaika ja kunhan Lissabonin sopimus on hyväksytty, mutta niin kauan kuin pöytäkirja ei ole laadittu, niin heidät on valittu ikään kuin virtuaalisesti. Eli vasta siinä vaiheessa, kun tämä liitännäispöytäkirja on hyväksytty, niin vasta siinä vaiheessa uusien parlamentaarikkojen rooli on varmistunut. Eli kysyisin teiltä, että onko kyse nyt siitä, että jäsenvaltiot itse päättävät, millä tavalla tulevat uudet parlamentaarikot valitaan, ja että on alkuun tällainen täydellisen epävarmuuden aikakausi, kunnes Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja sen jälkeen he ovat eräänlaisia virtuaalisia meppejä ja vastaa oikeita meppejä sen jälkeen, kun pöytäkirja on hyväksytty. Ainakin tällä tavalla minä tulkitsen joulukuisen huippukokouksen päätelmät ja nyt kysyisin teiltä, että olenko tulkinut näitä päätelmiä oikein. Ja sitten toinen tärkeä neuvoston päätelmä on se, että välittömästi Euroopan vaalien jälkeen aloitetaan komission nimeämiskierros ja sanotaan, että huippukokouksen yhteydessä tullaan esittämään ehdotus komission puheenjohtajan nimeämiseksi. Tähänkin liittyen muutama kysymys. Jos Euroopan vaalien jälkeen huippukokous aloittaa tämän mainitun prosessin, niin silloinhan täytyy noudattaa Nitsen sopimuksen määräyksiä. Eli komission puheenjohtaja valinnan suhteen Nitsan ja Lissabonin sopimukset poikkeavat toisistaan huomattavassa määrin. Nitsan sopimuksessa sanotaan, että neuvostossa esitetään ehdokas ja parlamentti hänet sitten nimeää ja siihen liittyy tiivistä konsultaatiota parlamentin kanssa ennen kuin lopullinen neuvoston päätös tehdään siis Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä te puheenjohtajuuskautenne aikana aiotte tehdä tämän kysymyksen tiimoilta? Minä ainakin ehdottaisin parlamentin puolelta että parlamentin tulisi vaatimalla vaatia, että vaikkakaan Lissabonin sopimusta ei vielä sovita, niin silti meidän täytyy ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen henki, ja sitä tulisi myöskin soveltaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on riittävästi työaikaa tarjolla. Tiedän, että huippukokous on tarkoituksena järjestää 16. kesäkuuta, mutta jos 7. kesäkuuta järjestetään Euroopan vaalit ja 16. kesäkuuta on sitten huippukokous, niin en usko, että näin lyhyellä aikavälillä tällainen konsultaatiokierros voidaan käytännössä toteuttaa, joten kysyisinkin, että millä tavalla aiotte paneutua tähän mainittuun ongelmaan. Ja tähän liittyen kysyisinkin, että oletatteko parlamentilta, että me valitsemme komission puheenjohtajan ennen kuin me tiedämme, mikä on Lissabonin sopimuksen kohtalo, vai voimmeko odottaa, mitä Lissabonille käy? Minun mielestäni ei olisi järkeä lähteä toimimaan, mikäli emme tiedä, että Lissabonin sopimus hyväksytään. Eli komission kokoonpanoa ei kannata lähteä pohtimaan ennen kuin Lissabonin kohtalo on sinetöity. Sillä kuten sanoin, niin Nitsan ja Lissabonin sopimusten sisältö on tässä suhteessa aivan täysin erilainen, eli meidän täytyy odottaa Lissabonin sopimuksen ratifiointia ennen kuin lähdemme tätä komission kokoonpanokysymystä pohtimaan. Eli kysyisin, mikä on Tsekin peikauden aikana lähestymistapanne? Vielä sellainen huomio, että minä ehdottaisin, että nykyinen puheenjohtaja valtio keskustelisi parlamentin kanssa ennen toimikauden päättymistä, jotta voidaan sopia siitä, että miten asioita käsitellään vaalien jälkeen. Eli jos sopimuksia ei ole tehty ja uusi parlamentti aloittaa työnsä, niin silloin kaikki perustuu täydelliseen improvisointiin ja se ei ole minun mielestäni hyvä asia. Eli kyllä minun mielestäni Esimerkiksi meidän valiokunnassa tästä asiasta tulisi keskustella ja minä uskon, että meidän tulisi päästä parlamentin neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen siitä, että parlamentilla on tarkkaa tietoa siitä, mitä proseduuria jatkossa tullaan soveltamaan. Kiitoksia. Ja, Kiitoksia Jean-Luc Dihan tärkeästä kysymyksestä. Nyt Täytyy äh, lopettaa puheenvuoropyyntöjen vastaanottaminen. Tässä on niin paljon puhujia, Richard Corbett hieman lyhyemmin. Minä sanoin eilen, että entiset pääministerit ja esittelijät saavat pitem- saavat puhua pitempään, mutta muut vähän lyhyempään. Ole hyvä. Minä puhun lyhyesti. Yksinkertaiset kysymykset. Minun maassani on mahdollista äh, lyödä vetoa äh, tapahtumista. Esimerkiksi voidaan löydä vetoa, että mikä on seuraavien yleisten vaalien, kansallisten vaalien päivämäärä tai yleinen veto, että mikä on Labourin enemmistön äh, taso vaalien jälkeen. Voidaan löydä vetoa kaiken näköisistä asioista. Minun kysymykseni on, jos minä löysin vetoa siitä ajankohdasta, jolloin Tsekin tasavalta saa ratifioinnin päätökseen Lissabonin sopimuksen osalta, mitä ajankohtaa te suosittelisitte, että mi, mi, mistä ajankohdasta löysin vetoa? Se oli lyhyt ja yhtimekäs kysymys. Sitten Enrique Baron Crespo. Si. Kiitos puheenjohtaja. Olen äh, samalla linjalla kuin herra Han ja yhdyn hänen kysymyksiinsä. Ja vielä haluaisin kuitenkin vielä ajatella, ajatella Euroopan parlamentin jäsenten jakoa ja, ja uutta. uutuuksia siihen liittyen. Tämähän on asia, jota neuvostossa on paljon painotettu. Tällä hetkellä on 18 jäsentä 12 jäsenmaasta ja tätä asiaa ei ole vielä saatu järjestykseen. Näin ollen tämä tilanne odottaa edelleenkin Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Haluaisin myöskin palata vielä Euroopan parlamentin tulemiin toimivaltuuksiin. Kyse ei siis suinkaan ole mistään maakohtaisesta kysymyksestä. Tämä koskee toimivaltuuksia. Me olemme tehneet työjärjestyksen tarkistusluonnoksen herra Korbetin ja muutaman muun edustajan kanssa. Se perustui Saksan yhdistymisen jälkeisen tilanteeseen. Ja siinä esitetään sitä, että tulevat jäsenet, jotka ovat tällaisessa tilanteessa, olisivat tarkkailijoina siihen asti, kunnes Lissabonin sopimus astuu voimaan. Se ei ole hyvä ratkaisu, mutta kuitenkin varten otettava tässä tilanteessa. Sitten seuraava asia. Äskeisen äh, selvityksen äh, perusteella sain sellaisen käsityksen, että Tsekin äh, edustajalaitos on lykkäämässä Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Eikä ole kysymys siitä, että ohjusten torjunta järjestelmän asettaminen eh, tsekkiin voi jollakin tavoin olla mukana tämän päätöksenteon eh, <clears throat> takana ja sama koskee myöskin eh, Naton toimintaa. Nämä asiat mielestäni pitäisi nyt saada selville. Kiitoksia. Andrew Duff. Uh, President, uh, uh, um, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että sekin puheenjohtajavaltio on täällä edustettuna. Erityisen tyytyväinen olen tähän tilanteeseen siitä syystä, että valiokunnastamme on tullut Tsekin kansallisen politiikkojen ja perustuslaillisten ongelmien asiantuntijafoorumi. En sano nyt tästä sen kummempaa, mutta pari huomiota sallitte kuitenkin. Paljon on sanottu siitä, mitä, millä tavalla korkeammalla tasolla joudutaan noudattamaan parlamentaarisia ohjeistuksia ja toisaalta on valitettavaa, että pääministeri Topolanek totesi Strasbourgissa – että Nitsan sopimus ja uudistamissopimuksen edellä ja minun mielestäni tätä ei voida pitää hyvänä asiana erityisesti, kun Irlanti on muuttamassa omaa kantansa sopimukseen liittyen. Ja minä uskon vakaasti siihen, että tsekki kautensa aikana tulee toimimaan menestyksekkäästi. Eli tulee keskittymään niihin poliittisiin äh, tosiasioihin ja ja tulee antamaan nämä tarvittavat juridiset takeet. Se, millä tavalla tähän päästään, niin on se, että huomioidaan, mitä eri taholla, asiantuntijataholla on sanottu, mutta minulla olisi yksi kysymys, joka liittyy presidentti Sarkozyin esittämään olettamukseen. Hänhän totesi, että tämä paketti, joka on tarkoitus antaa, jonka kautta pyritään ottamaan huomioon Irlannin huolenaiheet ja tilanne minä tulkitsen tilanteen sillä tavalla, että Kroatian liittymissopimusta ei voida tällä esitetyllä tavalla linkittää edellä mainitun asian, joten Ehkäpä te voisitte kertoa meille jotain siitä, mihin presidentti Sarkozy oikeastaan omassa puheenvuorossaan viittasi silloin, kun hän aika tylyllä ja itsekeskeisellä tavalla tämän asian otti esille. Thank you, Andrew Duff. Kiitoksia Andrew Duff, olen kiitollinen äh, näistä kiitoksista, joissa, kysymyksistä, joista selvitettäisiin pääministeri Topolanikin lausumia Strasbourgin täysistunnossa, koska se on näkynyt poliittisessa keskustelussa. Minä ja siteräsin herra Sirsak ja, ja hänen haastattelua EU Observerissa eilen, jossa hän sanoi, hän puhuu moneista, monista kansanedustajista, erityisesti senaatissa, jotka vastustavat Lissabonin sopimusta, koska se, he katsovat, että ritsan sopimus on demokraattisempi kuin Lissabonin sopimus. No okei, okay. no on, on asioita, tällaisia, me olemme täysin eri mieltä, mutta mitäs sitten Timothy Kirkhope seuraavaksi. Surrista kyllä, puheenjohtaja, en usko, että voitte paljonkaan tehdä. En, haluan aivan, tehdä aivan selväksi puheenvuorossani, että tämä asia, josta on puhuttu sopimuksen osalta, liit, kuuluu, on sekin tasavallan asia ja sen johtajia ja sen parlamentin asia me tietenkin olemme kiinnostuneita siitä, mitä siellä mahdotaan tehdä, mutta katson kyllä, että ehkä meidän pitäisi välttää olla läksyttämästä Tsekin tasavaltaa, koska se on kuitenkin hieno demokratia, joka on kasvanut hienon historian pohjalta ja uskoakseni siellä demokraattiset instituutiot kyllä tulevat tekemään ajan mittaan oikeat päätökset ja se on asia, jota meidän pitää odottaa kiinnostuksella. Ja minä haluaisin sanoa omassa puheenvuorossani että olen, minua on, on rohkaissut se, mitä pääministeri Topolanek sanoi hänen vieraillessaan Strasbourgissa. Hän esitti oikeastaan äärimmäisen järkevän ohjelman sekin puheenjohtajakaudelle. Hän tarkasti, myös herra Vondra on toistanut eräitä näitä asioista tänä aamuna. Esimerkiksi energiahuollon varmuus ja turvallisuus on erittäin tärkeää, ja jos sekin tässä valta pystyy puheenjohtajakaudellaan saamaan järkevän lopputuleman suhteessa näihin asioihin silloin, silloin he ovat, jo, jo silloin pelkästään tsekki on valtavan hienon työn. Ja herra von Rapp, haluaisin kommentoida, on aika erikoisia kommentteja, mitä mediassa on esiintynyt siitä, että pystyykö Tsekin tasavalta tyydyttävällä tavalla tekemään puheenjohtajakautensa saattamaan sen loppuun. Oikeastaan ranskalaiset olivat ennen tsekkiä, sitten ruotsalaiset ovat teidän jälkeen. Haluaisin Vondran kommentoida tätä, koska kun ajatellaan tulevaa tapaa, miten puheenjohtaja, puheenjohtajuus hoidetaan, uskotteko te, että Tsekin tasavalta että Tsekillä on resurssit ja että se pystyy hoitamaan tehokkuudella puheenjohtajuutta ja, ja pystyvätkö Tsekin tasavallan kaltaiset maat sitten ettekö te katso, ole samaa mieltä minun kanssani, että, että tämä on täysin yhteensop, että pieni maa pystyy hoitamaan puheenjohtajuuden aivan tehokkaasti. Uskoakseni on ollut erä, jonkinlaista koordinaatiota, jostain päällekkäisyyttäkin ja myös apua erityisesti Ranskan taholta ja vissiä kiinnostusta myös Ruotsin viranomaisten taholta silloin, kun he odottavat omaa kauttaan, missä määrin koordinaatiota on ollut ja missä määrin päällekkäisyyttä on ollut ja miten tämä on vaikuttanut Tsekitas puheenjohtajuuteen. Ja sitten vielä läpinäkyvyydestä. Me olemme jo pitkään puhuneet siitä, että neuvoston kokoukset pitäisi saada julkisiksi ainakin yleissuurin yleisö pitäisi olla tietoinen siitä, mitä päätöksiä siellä neuvostossa tehdään. Mikä on Tsekin kanta puheenjohtajamaana tähän? Kiitos Andrew. Olisin ollut kysyä tämän kysymyksen itse. Nyt tämän brittihallitus on esittänyt, että, että he vaatisivat myös neuvostossa täyttä avoimuutta. Näin ei ole tehty, vaikka on luvattu. Haluaisin kuulla Vondran käsityksen tästä. Ja sitten lopuksi Totta kai me kaikki haluamme, että kansalaiset ovat enemmän kiinnostuneet Euroopasta ja, ja ovat myös ö, lukuisasti eurovaaleissa vaaliuurneilla. Onko Tsekki puheenjohtajamaan ajatellut jotakin, millä tavalla voitaisiin, mitä aloitteita tehtäisiin, että te olette puheenjohtajamaana kriittisenä hetkenä, kun teidänkin puheenjohtajakaudella niin pidetään eurovaalit. Mitä te aiotte tehdä? Kiitoksia Timothy halusin vain sanoa, että, että puheenvuoropyyntöjä ei enää oteta vastaan. Sinä tulit vähän myöhään. Anteeksi, Carlos Conero. Grazie, Hyvää huomenta. Kiitokset eh, puheenjohtajamaalle ja uskon, että Tsekki varmastikin on edesauttamassa asioiden etenemistä. Me tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa ja toimivaltaisempaa, vahvempaa, tiukempaa parlamenttia. Tämä on selvääkin selvempi asia. Toimielinten painoarvoa on lisättävä ja nyt olemme odottelemassa sitä, mitä tulemaan pitää tällä saralla. Olemme sitä paitsi jo saaneet merkkejä siitä, että Tsekki on tekemässä paljonkin asian eteen. Nyt ei kuitenkaan ole kyseessä ole omalta osaltani mikään retorinen kysymys, vaan kysymys, joka liittyi lauseeseen, joka täällä lausuttiin. Voisitteko selkeäsanaisesti ja <clears throat> kaikille ymmärrettävässä muodossa selvittää meille, miksi Tsekissä pidetään mahdollisesti Nitsan sopimusta parempana kuin Lissabonin sopimusta. Ainakin jonkunlaisia epäilyksen sävyjä jäi mieleen herra Topolevin puheen jälkeen. Kiitoksia. Sitten herra Mout. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen erittäin helpottunut kuultuani niin tätä hyvin realistista analyysiä näistä ongelmista ja tilanteista. Ja se oikeastaan kuvastaa, millä tavalla historiassa on asioita käsitelty ja minä todellakin toivotan teille kaikkea onnea ja menestystä tällä valitsemalla realistisilla tiellä. Mitä tulee tämän valiokunnan puheenjohtajan esittämiin kommentteihin ja parlamentin puhemiehen huomioihin, jotka ovat patistaneet Tsekin tasavaltaa siihen suuntaan, että Lissabonin sopimus pitäisi saada ratifioitua vaikka muualla tämä ratifiointiprosessi on vielä aivan vaiheessa. Muistan, että kun puheenjohtajakokous kävi maassani vierailulla, niin sen jälkeen teidän presidenttiänne on kritisoitu aika tiukan sävyyn ja monet täällä ovat täällä sitä mieltä, että teidän tulisi toimia siltä pohjalta kuin mitä te uskotte olevan parhaaksi tälle instituutiolle tämän toimikautenne aikana. Kiitoksia. Sitten herra Vilavinski. Merci, president. Je suis très reconnaissant, monsieur. Kiitokset puheenjohtaja. Arvoisa varapääministeri, te painotitte Euroopan parlamentin roolia ja sen merkitystä. Minun Täytyy kuitenkin todeta olevani aika pessimistinen, varsinkin kun olen hakkinut kokemusta kansallisesta parlamentista. Tuon vuonna 2004 laajentumisen yhteydessä puhuttiin suurista uudistuksista ja nyt haluaisinkin tietää, mitä perustuslaisesti asian eteen on tehty. Nimittäin meidän mahdollisuutemme vaikuttaa ovat hyvin rajalliset, erityisesti siinä yhteydessä, kun kyse oli neuvotteluista eri jäsenvaiden välillä. Tämä tilanne on osoitus siitä edelleenkin, että lainsäätäjinä olemme edelleenkin varsin heikossa asemassa, ainakin kun ajattelen nyt Eurooppa-asioita. Ja nyt sitten kysymyksiin. Meillä oli keskustelu herra Landenburgin kanssa täällä naapuruus kysymyksistä ja häntä kohdeltiin aika kovasanaisesti täällä valiokunnassamme ja todettiin, että mitään uutta ei näköjään ole olemassa. Vanhat äh, suhdanteet vallitsevat ja uutta ei ole näkyvissä. Nyt haluaisinkin kysyä, äh, kun kerran puheenjohtajamaana kysymyksiä painotatte, niin äh, millä tavoin käytännössä aiotte vahvistaa naapuruspolitiikkaa? Sitten energiakysymys, johon täällä jo viitattiinkin. Pari päivää sitten vastaanotin kaksi mietintöä, joissa käsitellään energiakysymyksiä. Kuitenkin kyseessä olivat alun alkaen Euroopan komission asiakirjat, jotka olivat keskenään ristiriidassa – näyttäisi siltä, että Venäjään suhtaudutaan erityisellä tarkkaavaisuudella ja, ja siihen kiinnitetään huomiota. Ja taas toisessa asiakirjassa vedottiin siihen, että Venäjä pitää suhtautua samalla tavalla kuin muihinkin maihin. Sitten vielä Turkki-kysymys. Jotta naapuruuskysymykset ratkaistaisiin ja edistyttäisiin myöskin energiasaralla, jos asiaa tarkastellaan syvällisemmin, käy varsin hyvin ilmi, että Turkki on avainasemassa tässä kokonaisuudessa. Ilman Turkin apua me pysty tätä energiakysymystä ratkaisemaan ja tiedämme varsin eh, hyvin, että tämänhetkiset suhteet Turkki ovat vielä <clears throat> huonolla tolalla, joten mitä aiotte tämän asian edistämiseksi tehdä? Kiitoksia. Sitten lopuksi Andrea Severin. Kiitoksia. No, en aio toistaa niitä kysymyksiä, joita kollegat ovat esittäneet. Ja oistaan kysyisin vain ministeriltä semminkin, kun te olette puhuneet äh, Lissabonin sopimuksen ratifioinnista Tsekin parlamentissa, mainitsitte kaksi asiakirjaa tai kaksi päätöstä, jotka pitäisi tehdä. En oikein ymmärtänyt tarkkaan, mitä ne olivat tai ovat. Voitteko selittää? Niistä kahdesta asiakirjasta puhutaan te viittasitte myös muihin maihin, jotka toimivat samalla tavalla. Ehkä voitti antaa meille yksityiskohtaisempaa selvitystä tästä. En ymmärtänyt, mistä te puhuitte. Toinen asia, haluan vain olla toistamatta, mutta painottaa äh, sen merkitystä, mitä, mikä, liit, äh, mikä äh, siirtymäkauden toimilla on, koska me emme voi yksinkertaisesti sanoa, että aiomme, että hoidetaan eurovaalit ja sitten lähikuukausina tehdään asiat Nitsan pohjalta valmistautumatta siihen, että toimitaan sitten sen sopimuksen pohjalla, joka on tiellä kohti rahtifiointia ja voimaantuloa. Ja tämä me tarvitaan, tarvitaan väliaikaisratkaisuja, Voita, ehkä voitaisiin ehdottaa jotakin parlamentin kokoonpanosta, mutta me tarvitsemme teidän siis puheenjohtajan tuen. Ja viimeinen kohta, viestintä, kommunikaatio. Te puhuitte viestinnästä. Ja tältä kannalta tarkasteltuna me Meillä on tämä nykyinen kansalaisten informointi, mutta kiinnittäisin huomiota ne kahteen muuhun asiaan, joita, jotka tulevat esille kollegojen puheenvuorossa. Yksi asia on se, että meillä on ongelma, meidän täytyy viestiä kansalaisille, miksi lakeja hyväksytään Euroopan toimielimissä ja niitä ei panna oikein täytäntöön jäsenvaltiossa. Ehkä te voisitte selvittää tätä tähän. Ehkä se, se, se koskee sosiaalisia asioita, kansalaisten oikeuksia ja niin poispäin. On monia lakeja, eurooppalaisia lakeja, joita ei panna täytäntöön jäsenvaltiossa. Ehkä me puheenjohtajavaltio voisi selvittää asiaa. Se toinen eli viimeinen kysymykseni, joka liittyy myös viestintään me, me näemme niin ikään, että me sanomme, että, että kansalaisten pitäisi luottaa Euroopan unionin enemmän, mutta, mutta kansalais, kansallisissa valtioissa tämä propaganda hoidetaan hyvin kansallisesti ja kansalli, puhutaan kansallisista asioista, on ihan ok, mutta ei puhuta kuitenkaan Euroopan unionin arvosta ilman, ellei pystytä ellei pystytä saamaan Euroopan, Euroopan asioita samalle tasolle kansallista, kansalliselle, kansallistason kanssa, niin siitä, miten tärkeää on kuulu, hyvä on kuulua Euroopan unionien, niin emme voi odottaa, että kansalaiset luottaisivat Euroopan, Euroopan unioniin ja myös kävisivät vaaliurnilla. Ehkä te voitte selvittää tätä, ellei, niin sitten ehkä tämä voidaan pitää mielessä myöhempiä aikoja varten. Tsekin puheenjohtajakaudella. Thank you. Kiitos, Alexander Vondra. Muutama mukava kysymys vastattavaksi. Kuuntelemmepa teidän vastaustanne. Olkaa hyvä. I like all the questions. Pidin kyllä kaikista esitetyistä kysymyksistä. Toivottavasti pidätte vastauksista. So, I think let me try to... Minäpäs yritän vastata kysymyksiin muutamina kokonaisuuksina ja samalla pyrin vastaamaan kaikille niille, jotka ovat täällä käyttäneet puheenvuoroa. Puheenjohtajahan kysyi, että minkälaisia niin sanottuja takeita Irlannille voitaisiin antaa, tai mistä siinä suhteessa on kyse. Ja samalla viittasit, viittasitte kommentteihin observer.comin sivulta. Se on hyvä tietolähde. Mehän tunnemme kaikki joulukuisen huippukokouksen päätelmät. Ja mielestäni ei ole paikallaan käydä niitä tässä sen kummemmin läpi. Mutta siihen liittyvä esitetty kysymys, niin kyse on siitä, että jonkinlaisia takeita tarvitaan. Päätelmien muotoilu on suht selkkokielistä, joten asiaa tietenkin käsitellään jatkossa. Ja kuten sanoin, niin meidän puheenjohtoskautemme on ikään kuin kaksi vaiheinen, kuten jalkapalloottelukin. Toimielin kysymykset, niistä keskustellaan toisella puoliajalla. Ja mitä tulee jos sitä käsitellään kesäkuisen huippukokouksen yhteydessä, joten en halua tässä lähteä ennakoimaan tulevia keskusteluja, joita käydään tulevien kuukausien aikana. Nyt olemme vasta jo tammikuun puolessa välissä, mutta haluaisin korostaa sitä, että näiden juridisten takeiden muodon pitää olla sellaisia, että kaikki jäsenvaltiot voivat ne hyväksyä. Te viittasitte senaatin puheenjohtajan kommentteihin. En itse osallistunut tähän mainitsemaanne kysymykseen. Taisin olla äh, samaan aikaan hänen kanssa täällä Brysselissä, mutta en osallistunut samaiseen kokoukseen, mutta en nyt ole yllät, ette varmaankaan ole yllättyneitä, jos tässä nyt siteeraan joulukuisen huippukokouksen päätelmiä, jossa sanotaan, että tarvittavat juridiset takeet annetaan ja yhtäältä sanotaan, että Lissabonin sopimus ei muuta yhdenkään jäsenvaltion asemaa siinä mielessä, miten Euroopan unioni voisi toimia verotusalalla. Tämä nyt ei minua yllätytä laisinkaan, että Tsekin senaatin puheenjohtaja otti tämän asian esille. Minä nyt vain otin tämän esille tältä poliittisesta sopimuksesta, joka saavutettiin joulukuisessa huippukokouksessa Brysselissä. Te viittasitte myöskin Gaasan ja Lähi-idän tilanteeseen. On tietenkin selvää, että Lissabonin sopimus tarjoaa tiettyjä toimintamahdollisuuksia koordinoinnin tehostamiseksi ja välttämättä ei sitten tarvitse enää tapella siitä, että kuka kameroiden edessä jotain viestiä välittää unionin puolesta, joten minä uskon, että tiettyä epävarmuutta on ollut ja tämä on tarjonnut meille riittävästi pelivaraa. Onneksi tarjosikin. Tilanne oli tietenkin aika riskialtis ja silloin kun pääministeri päätti käydä Kiovassa ja Moskovassa ja puhua suoraan molemmille asianosaisille ja pyrkiä saamaan heidät sopimaan toimitusten seurannasta. Se oli tietenkin riskipeliä, mutta onneksi se toimi. Kollega Jean-Luc Dehain kysyi siitä, että millä tavalla mepit valitaan. Se on tietenkin keskeinen kysymys ja me mielenkiinnolla jäämme odottamaan teidän mietintöänne ja teidän tarkoituksena on vissiin esitellä se huhtikuussa, jos en ihan väärin muista. Ja toivottavasti minulle tarjoutuu mahdollisuus keskustella sitten tästä nimenomaisesta aiheesta. Mielenkiinnolla jään odottamaan tekstiänne ja viime vuonnahan me tapasimmekin ja keskustelimme samaisista aiheista. Ymmärtääkseni kyse on tärkeästä aiheesta, erityisen arkaluotainen kysymys monille jäsenvaltioille. Ja mitä tulee näihin siirtymäkauden kysymyksiin, parlamentin kokoonpanoon ja miten määräyksiä sovelletaan. Kyse on tärkeästä asiasta. Kun katsotaan huippukokouksen joulukuisia päätelmiä, niin viesti on selvä, koska on poliittisella tasolla sitouduttu tähän asiaan. Eli mikäli Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin sitoumuksen pitäisi olla myöskin juridisesti pätevä ja siltä pohjalta sitten ryhdytään tarvittaviin juridisiin toimenpiteisiin. Mikäli Lissabonin sopimuksen tekstejä täytyy muuttaa, niin silloin se tapahtuu primärilainsäädännön kautta, eli pöytäkirjojen avulla tämä käytännössä toteutuisi. Neuvostossahan sanottiin, että ennen vuotta 2010 voimanastuminen tapahtuu. Eli kyse ei ole mistään poliittisesta limbosta, vaan kyse on siitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän prosessiin korkeammalla tasolla, eli joulukuussa huippukokouksessa. Minä en usko, että tässä on olemassa mitään poliittista limboa. Kyllä minä olen vakuuttunut, että meillä on riittävästi aikaa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Mitä tulee komission tilanteeseen ja puheenjohtajan, eli mitä tapahtuu vaalien jälkeen kesäkuussa. Joulukuussa siis sovittiin huippukokouksessa, että päätelmi, siis päätelmien liitteessä sanotaan komissioon liittyen, että puheenjohtajan nimeämisasiaan palataan välittömästi Euroopan vaalien jälkeen, eli kesäkuussa. Joten uskonpa, että meidän tehtävänämme on aloittaa tämä prosessi, jotta päästään tähän poliittiseen yhteisymmärrykseen, erityisesti komission puheenjohtajan nimeämisestä – Tässä yhteydessä tietenkin noudatetaan perustamissopimuksen kirjainta sitä sopimusta, joka on sillä hetkellä voimassa. Eiköhän tämä ole ihan selvä periaate. Richard Corbett esitti kysymyksen siihen liittyen, että minkä puolesta kannattaisi lyödä vetoa riippuu siitä, paljonko pannaan rahaa likoon. Meidän täytyy neuvotella jonkinlaisesta maksusta tässä yhteydessä. No, totta puhuen. Kuten totesin, niin minä uskon, että työ saadaan ensi kuun puolella hoidettua kuntoon ja äänestys tapahtuu sitten sen jälkeen. Ja tietenkin senaatikin täytyy vielä näyttää vihreää valoa, sillä kolme viidesosaa enemmistö tarvitaan tämän taakse. Parlamentaarikot päättävät tästäkin, mutta hallitus on sitoutunut etenemään. Minä äänestin myöskin tämän puolesta. Minäkin olen senaattori, joten tiedän mikä on ilmapiiri senaatissa. Me äänestimme tämän puolesta. Me olemme tukemassa tätä. Tärkein on laatu. Me olemme vastuullinen toimija, mutta te tiedätte, että kyse on kansallisesta demokraattisesta prosessista ja me emme voi hyväksyä minkäänlaista ulkopuolista painostusta siitä, että tuskin on minkäänlaista hyötyä. Joten antakaa meille mahdollisuus käydä tämä prosessi läpi. Tsekin tasavalta on demokraattinen ja vastuullinen valtio. Tältä pohjalta me toimimme ja siltä pohjalta myöskin tulemme oman päätöksemme tekemään. Toivottavasti tämä riitti vastaukseksi. Adrian Severin kysyi siitä, että mitä minä oikein tarkoitin, kun alustukseni esitin. Lissab- Lissabonin sopimus pitää sisällään tämän passarell lausekkeen eli että muutoksia voidaan yksinkertaistettua menettelyä käyttäen toteuttaa tietyt jäsenvaltiot silloin, kun he, äänest, kun he äänestivät Lissabonin sopimuksen puolesta, niin otettiin huomioon se, että hallituksen pitää konsultoida parlamenttia ennen kuin se hyväksyy tämän sopimuksen, joten tästä kysymyksestä keskustellaan paraikaa. Valiokuntatasolla tätä käsitellään hartiavoimin, jotta aikataulu pitää. Minä en usko, että tässä nyt on mitään sen kummempia ongelmia, sillä meillä on olemassa tarvittavat välineet menettelytapaa säädösten muuttamiseksi ja että se hyväksytään molemmissa kamareissa. Andrew Duff ja Carlos Carnera ottivat puheenvuoroissaan esille pääministerimme puheesta otetun erään virkeen toteamuksen. Pääministeri vastasi tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät eräseen tsekkivitsiin. En nyt tiedä, että millä tavalla tämä meni perille. Kyse oli sellaista vitsistä, joka liittyy siihen, että tsekit ovat määrin skeptistä kansaa, mutta tämä skeptisyys, älkää tulkitko sitä kannanottona Lissabonin sopimukseen, vaan kyse on yhteiskunnan ilmapiiristä. Olemme oppineet läksymme historiaan aikana, joten 30 vuoden sota uudistukset, Münchenin sopimus, nämä ovat takaraivossa, joten kyse on mentaliteetista ja eroavaisuuksista sen suhteen. Jos nyt verrataan yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Espanjaan, niin tilanne on hyvinkin toisenlainen. yleinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, millä tavalla asioihin suhtaudutaan. Kyse on perinteisestä vitsistä, eli mitäs pidät tästä kuluvasta vuodesta. Sitten sanotaan, että tämä on huonompi kuin edellinen, mutta parempi kuin tuleva. Tällä tavalla tämä asia ilmaistaan. Eli tämä oli ikään kuin tarkoitettu vitsiksi ja pääministeri sanoi kyllä jälkeenpäin selkeän sanakäänteen. että tulemme tekemään sen, mihin olemme sitoutuneet, ja hallitus pitää kiinni linjauksestaan, että sopimus ratifioidaan. Kyse ei ole niinkään siitä, millä tavalla näitä eroavaisuuksia tarkastellaan. Katsokaa esimerkiksi vuoden 2007 tilannetta sopimuksen käsittelyn yhteydessä. Me olemme investoineet paljon siihen, että järjestelmä olisi vielä avoimempi, demokraattisempi, myöskin valvonnan osalta siis kansallisella tasolla, eli että parlamentit, kansalliset parlamentit voisivat harjoittaa tehokkaampaa demokraattista valvontaa. Eli kyse ei ole niinkään ongelmasta, joka liittyisi demokratiapuoleen. Kyse on lähinnä siitä, millä tavalla tilanteeseen vaikutetaan, eikä niinkään siitä, että onko tällaista demokraattista valvontaa olemassa. Kun nyt tiedät, mikä on tsekki mentaliteetti, niin meidän täytyy muistaa, että puheenjohtajuuskaudella me meillä on tietty rooli. Ja meillä on yhtäläiset intressit useimpien teidän kanssanne täällä. Eli meidän täytyy ratkaista ongelma, meidän pitää saada Irlanti mukaan tähän yhteiseen projektiin. Meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja, ei sellaisia, jotka jättävät jotkut toimijat ulkopuolelle. Ja olen vakuuttunut siitä, että puheenjohtajuuskautemme aikana voimme todellakin kantaa kortemme kekoon ja näin auttaa ratkaisun löytymisessä ja saada näin Irlanti mukaan tähän yhteiseen projektiin. Sillä me ymmärrämme oikein hyvin, että kyseessä pitää olla vapaasta tahdonilmauksesta. Kaikki, kaikkien pitää vapaaehtoisesti tulla tähän mukaan Kyse ei saa olla siitä, että muut painostavat toisia toimimaan tietyllä tavalla. Enrique Baro Crespo viittasi puheenvuorossaan siihen, että onkohan olemassa yhteyttä ohjuskilven ja sopimuksen välillä. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa ja niistä äänestetään ihan erilais, erillisinä kokonaisuuksina. Mutta todellisuushan on se, että osa poliittisesta spektristä, eli keskusta vasemmisto, on epäileväisellä kannalla ohjuskilven suhteen, tai ainakin se jää odottamaan uuden Yhdysvaltain hallinnon kantaa tähän aiheeseen liittyen. Mutta toisaalta on olemassa tahoja, jotka epäilevät osittain tätä sopimusta, mutta mikä olisi se ratkaisu tilanteeseen? No, me haluaisimme jatkossakin etsiä tasapainoisia ratkaisumalleja. Eli että meillä on eurooppalainen ulottuvuus tässä mukana, mutta että suhteet Atlantin toiselle puolelle ovat yhtä lailla vahvat. Kyse ei ole siitä, että tässä olisi syntymässä hirmuista kitkaa tai että nämä kaksi asiaa olisivat erottamattomasti toisinsa linkitettyinä. Yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että eurooppalainen integraatio että transatlanttiset suhteet ovat yhtä tärkeitä asioita. Kollega Kirkop kysyi Tsekin puheenjohtajakaudesta, että onko meillä resursseja menestyksekkääseen toimintaan. Kyllä, me luotamme vakaasti itseemme. Ja on tietenkin selvää, että puheenjohtajaskausi poikkeaa edellisistä, sillä kapasiteettien puolella eroja on olemassa, kokemukset ovat erilaiset, me haluamme maltillisesti edetä, noudattaa pelisääntöjä. Meillä on tämä motto, esteetön Eurooppa, mutta me tarvitsemme kuitenkin tietyt pelisäännöt. Ja minä uskon, että me kykenemme hoitamaan puheenjohtuskautemme jatkumoakin on saatu aikaiseksi, koska meillä on tämä 18 kuukauden kausi, eli me olemme keskustelleet sekä ranskalaisten että ruotsalaisten kollegoitemme kanssa. Keskeisimmät asiakirjat ovat julkisesti saatavilla ja me vain etenemme tällä asiakirjassa viitoittamalla me tiellä. Euroopan vaaleihin liittyen monet kysyivät täällä, kuten esimerkiksi Adrian Severin puheenvuorossakin totesi, niin viime vaaleista kokemuksemme on se, että monet olivat sitä mieltä, että kyse pitäisi olla vain ainoastaan alueellisten ongelmien käsittelystä. Se oli väärä lähestymistapa. Kyse oli kansallisista ongelmista eikä myöskään mistään eurooppalaisista ongelmista. Siitä oli kyse ja nyt pyrimme tekemään kaikkemme, jotta Euroopasta tulee vielä houkuttelevampi. Minua se ainakin mielettäisi, sillä jos nyt ollaan realistisia, vähänkään realistisia, niin poliittiset puolueet valmistautuvat vaalikamppailuun ja tiedämme, mitä tuleman pitää. Mutta totean vielä uudemman kerran, että me tulemme tekemään kaiken voitavamme, jotta kansalaiset saadaan mukaan tähän projektiin, sillä haasteet ovat valtavat ja ongelmiakin on olemassa. Viljeski esitti monia kysymyksiä, joista keskustellaan erityisesti Afetissa. Kari Schwarzenberger viittasi tähän, kuten myöskin Sarjus Volski. Itäinen kumppanuus, sen pitäisi olla eräänlainen vastaus Venäjälle Meidän täytyy toimia varovaisesti silloin, kun kokouksen alussa avasin tämän pullon. En ollut riittävän varovainen ja siitä minä jouduin sitten maksamaan saman tien kovan hinnan, mutta tämä mainitsemani asia ei ole mikään jokapäiväinen juttu, joten meidän täytyy suhtautua siihen sen edellyttämällä varovaisuudella ja tarkkaavaisuudella. Sitten Turkki-kysymys. Tehän tiedätte, millä tavalla jäsenvaltiot suhtautuvat tähän kysymykseen. Ei varmaankaan ole nyt paikallaan esittää tässä omia henkilökohtaisia tai kansallisia näkemyksiä, mutta täytyy pitää mielessä, että energiahuollon varmistaminen on tärkeä asia ja Turkki on tärkeä kauttakulkumaa ja tämä täytyy pitää mielessä yhtenä tärkeänä asiakohtana silloin, kun kysymyksistä keskustellaan EUn sisällä ja yhdessä Turkin kanssa. No niin, olen varmaan käyttänyt aikani ja toivottavasti en unohtanut ketään vastauksissani. Kiitoksia. Ja, No niin, Alexander von Rach, kiitoksia kovasti. Tämä tulee belgialaisesta yhtiöstä, eikä venäläisestä yhtiöstä, eli täytyy olla varovainen kaikkiin suuntiin tässä Euroopassa. Kiitoksia kovasti. Tämä oli ö, hyvä vuoropuhelu, suorapuheinen ja vapaa. Ja totta kai meillä on me olemme tietenkin kiinnostuneita siitä, että Tsekki onnistuu puheenjohtajakaudellaan. Tämä valiokunta on valmis auttamaan teitä. Kiitos käynnistä ja toivon, toivon, toivon näkemämme teidät toistekin. Olemme tiiviissä, te olette tiiviissä yhteydessä meidän esittelijöihimme, jotka hoitavat näitä siirtymäkauden ongelmia. Ja toivotamme teille kaikkia hyvää ja toivottavasti näemme toistekin täällä Afkossa. Kiitos.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 Wir fahren fort. No niin, jatkamme esityslistan mukaan kohdalla yhdeksän. Unionin kansalaisuuden ongelmat ja tulevaisuuden näkymät. Esit, äh, valmistelija Panajates Dimitrio. Dimitrio, kiitoksia tekemästänne työstä. On neljä tarkistusta. On useita tarkistuksia Ryhdymmekin äänestämään tarkistus 1. Strakkovalta on vedetty pois. Sitten tarkistus 2. Ruvas Stratkova puolesta. Dimitriu puolesta. Zratkovan kakkostarkistus vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme esittelijältä tai valmistelijalta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksy. Tarkistus neljä. Botopulos puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. No, Tämähän jatkuu. Tarkistus 5 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 Botopoulos puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 Ratkova ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei näköjään. Sitten äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 on vedetty pois. Sitten loppuäänestys puolesta. Demetrium puolesta Kiitos vastaan. Tyhjää. 23.1. Hyväksytty. Onneksi olkoon, kollega Dimitriu. Nyt voitte sitten lähteä lentokoneella Kyprokselle. Hyvää matkaa. Mutta, mutta muut jäävät äänestämään kyllä. Sitten kohta 10 esityslistalla Euroopan unionin käsittelevä aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Valmistelija on Rouva Kaufman. Me äänestämme tarkistus 1 Zatkova puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tark- mitä? Tarkistus kaksi puolesta. Ja, ja. Dagegen? Vastaan. No, pitäisi olla skeptinen, niin kuin äh, sekinkin varapääministeri. No niin, no. Hyvä, hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys lausunto puolesta. Vastaan. Tyhjää 17.31 hyväksytty Rova Kaufman, onneksi olkoon, tästä lausunnosta. Sitten on vuorossa kohta 11 esityslistalla työjärjestyksen 149 artiklan tulkinta. Tässä on kyse siitä, että selvitetään se kysymys, miten monta edustaja täytyy olla paikalla, kun päätösvaltaisuus todetaan. Koordinaattorit ovat sopineet siitä, että 109 artikla on selvää tekstiä ja me tarvitsemme vain puheenjohtajan kirjeen parlamentin puhemiehelle tässä asiassa. Kirje on teille esitetty. Minä kysynkin, kuka kannattaa tätä versiota vastaan. Tyhjää. 16.1.1. Kiinnostavaa kyllä, että on vähän kummallinen maailma. Toiset äänestävät vastaan, jotka aikoinaan olivat sen kannalle ja jotka olivat aikoinaan puolesta, ne ovat sitä vastaan. Että sellaista. Varapuheenjohtaja Onesta. Tämä ongelma oli he- heinäkuussa Eikö tyhjää siis vai? Okei, no anteeksi vaan. Seuraava kohta esityslistalla on kohta 12 työllisyystarkistaminen vetoomuksia koskevan menettelyn osalta. Esittelijä on Gerard Onesta. Äänestämme. Tarkistus 22, herra Demetriu, suullisella tarkistuksella höystettynä, jonka esittelijä on laatinut. Ei kukaan ei vastusta suullista tarkistusta, äänestämme puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten on vuorossa tarkistus kaksi esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme esittelijältä ja siinä on lisäksi suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26. Onesta, olkaa hyvä. Oui, président puheenjohtaja. Kyse on vetomusvaliokunnan vähimmäismäärästä, kun puhutaan jäsenistä, jotta tekstejä ylipäätään voidaan käsitellä. Alkuperäisessä kohdassa neljä esitetään neljässä osaa. Sitten kuitenkin keskustelussa kävi ilmi, että tämä ei riitä ja seuraavaksi tämä muutettiin kolmas osaksi. Sitten taas palattiin neljäsosa. Nyt ja tämän teidän päätettäväksenne se, josko neljäsosa riittää, niin siinä tapauksessa tarkistuksesta neljä sopii äänestä puolesta. Indigo. Puheenjohtaja, Sierra Onesta on löytänyt hyvän ratkaisun tästä umpikujasta ulospääsyä varten. Totta on, että keskustelun käynnissä jotkut esittivät kolmasosa, jotkut neljäsosa. Me haluamme palata alkuperäisen herran esityksen, eli neljäs osa riittäisi. Sillä tavoin annettaisiin pienelläkin ryhmälle – mahdollisuus hyväksyä ylipäätään vetomusten käsittely. Toisin sanoen tarkistus neljä on oikea ratkaisu ainakin meidän mielestämme. Joo. Euh, Kuka ei vastusta tätä ja siksi esitänkin, että tarkistamme, äh, äänestämme ensin tarkistuksesta neljä. Voi dagegen. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen muut ovat rauenneet tähän tästä kohtaa, tältä kohtaa koski, että 27 onesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 on esta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 on identtinen. Voidaan jatkaa. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vedetty pois, sillä sanotaan. No, vedetty pois. Tarkistus 20 puolesta. 20 puolesta. Dagegen Enthaltungen angenommen. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Kuka on onnistunut mietinnön puolesta? Wer ist dagegen? Vastaan. Tyhjää. Kiitos. 21 yksi hyväksytty. Onnittelut kollega Onestalle. Äh, wir kommen zu Punkt 13 der Kohta 13 esityslistalla ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta koskevat suuntaviivat. Niin kuin sopimuksessa on kaavailtu, annankin puheenvuoron esittelijä Rova Kaufmannille. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kaksi huomiota ennen äänestystä. Ensinnäkin haluan tietenkin kiittää kaikkia niitä kollegoita, joiden kanssa olen viimeisten viikon kuukausien aikana tehdä, tehdä rakentavaa yhteistyötä. Lava Surgra, Boskalivitski, Folgenhuber, Dahl. Ja kiitokset myöskin kollega Kaneerolle, joka on laatinut petivaliokunnan mietinnön. Sitten toinen asia. Pyytäisin sihteeristöä tarkastelemaan muotoiluja käännöstoiminnan myötä tiettyihin kieliversioihin on ujuttautunut muutamia epätarkkuuksia. Aina kun siteeraan sopimuksen sanomaa, niin lähdin saksankielisestä versiosta, mutta kun katson englanninkielistä versiota, niin äh, saksankielinen tekstini on käännetty englanniksi, mutta sitä ei olla huomioitu tätä käännöstä tehtäessä tätä alkuperäistä englanninkielistä sopimustekstiä. Englannin, esimerkiksi vaatia, niin englanninkielisessä tekstissä sanotaan calls on, mutta sen pitäisi olla että requests. Joten aina kun viittaan perustamissopimustekstiin, niin pyytäisin, että sihteeristä tarkastaa, että todellakin nämä kohdat on otettu suorina käännöksinä ja lainauksina sopimustekstistä. Kiitoksia. No tämä on tällainen äh, pieni maraton, mutta se täytyy josta nyt läpi kuitenkin. No tämä on tässä. Tässä on käyty kattava konsultointi. Olen tämä myös näin ymmärtänyt. Ja tämä on meidän ehdotuksemme lainsäädännöksi. Siksi tällä on kovinkin suuri merkitys. Nyt äänestämme. Kompromissi yksi. Esittelijä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Esittelijä. Anteeksi, P. Kompromissi P. Siis ensimmäinen oli P1 ja nyt kompromissi P2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Duffilta 36 näköjään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mein Sekretariat Sihteeristö meille varma, mutta nyt laskemme äänet. Andrew Duff 36 äänestetään uudestaan puolesta. Ja, es reicht. Also, es ist... No kyllä tämä nyt on selvä, että kyllä riittää hyväksytyksi tulemiseksi. Tarkistus yksi. Esittelijä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puol- esittelijä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus neljä on sopiva edellisen kanssa sitten kompromissi. Ai voidaan äänestää sittenkin. No niin, tarkistus neljä. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompro, tarkistus, eikö nyt kompromissi P3 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Niin. Nyt tulee kompromissi yksi esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkuu 11. Papastamkos puolesta vastaan. Hylätty, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Täytyy vielä las- laskea tarkistus 12 puolesta. Wer ist dagegen? Vastaan. Enthaltungen ab. Tyhjä, hylätty, hylätty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää, hyvällä hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme alkuperäisestä, alkuperäisestä tekstistä johdannossa kappaleessa O puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Entitlement. Tyhjää hylätty. Sitten äänestämme alkuperäisestä tekstistä kappale kuu puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 18 puolesta. Kahdeksantoista. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 19 suullisella tarkistuksella höystettynä herra Dimitriolta puolesta vastaan tyhjää hylä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. No hetkinen, puolesta, 20 puolesta. Ja. Vastaan Hyväksytty. Kaksikymmentäyksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Hylätty. Olkaa hyvä, Rouva Kaufman. Valitettavasti että nähneet minua, kun pyysin puheenvuoroa ilmeisesti meidän ei olisi tarvinnut äänestää laisinkaan, sillä kyse on kielellisestä ongelmasta, niin kuin tarkistuksessakin todetaan, joten voisitteko tsekata asian. Ja Dimitriun tarkistus 47, sekin liittyy kielellisiin ongelmiin. Siis ei liity millään tavalla saksankieliseen toisintoon. Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi P4 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan. Enthaltungen. Tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta. Voits, ja. Ää, raukeaa. Ai niin raukea, koska 26 jäi hyväksymättä. Ei, siis ei raukea. Sitten meidän täytyy äänestää 29. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No hyvä. Ei tullut hyväksytyksi. Sori vaan. Achtundzwanzig. 28 puolesta vastaan tyhjää ylätty 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Puolesta nyt lasketaan. Dagegen. Vastaan. tyhjää. Tsekin puheenjohtajakaudeksi löytyy 99, se kaatu tämä. yksi Lamassuur puolesta. Hetkinen. Kuulin juuri, että meillä on, se olisi, tämä hoitoisi kompromissilla yksi. No, my is wrong here. My copy is wrong. Sorry. No, no. okay, Ei sittenkään. Äänestämme 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 34 puolesta. 34. Vastaan. Näin, näin. 99. Kaatuu. Näin on. No niin, tarkistetaan uudelleen. No, 34 Lamassur puolesta. Nyt lasketaan uudelleen. 44. Vastaan. Hämmästyttävää kyllä. Siitä tuli 11.9. Joskus kannattaa tarkistaa. Ihme tapahtui. No niin. Sitten jatkuu 37, hoituu kompromissi ykkösellä. Papastamkos, because this way, Lama Survey shouldn't vote at all because it is identical late. But before? Yes, because we were already here. No. Yes. Okei. Okay. Kompromiss Kompromissi yksi on nyt kattanut 37-43 ja nyt on vuodessa 44 Papa Stamkos. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta kieli. Tämä on ihan lingvistinen juttu, sitä ei tarvitse äänestää. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 53 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää ylätty. 68 puolesta. Niin. Amendment seeking to delete the whole annex. Minä pyysin koko liitteen poistamista ja nyt tämä on jaettu useampaan otteeseen, eli että poistettaisiin yksittäisiä osia. Eli voidaan pois 68, 71, 73, 75 ja 77 ja 78. Toivottavasti tämä nopeuttaa käsittelyä ja myöskin 81 ja 82 ja 84, 85, 86, 87 voidaan vetää pois ja 93. No niin, Siinä hän tippui. No niin, kiitoksia tämän äänestysrupeaman helpottamisesta. I would like to... Yhtä lailla minunkin on tässä tilanteessa poistettava 6, 69, 72 Mutta mitä tulee 74, siitä tulisi äänestää ja 77 kollega Gobetin tarkistus. Toivoisin, että siitä voitaisiin äänestää. Sitähän ette vetäneet pois. Yeah, yes, right. Yes, right. Uh, no, 78. Niin, aivan 78. Mua? Tuleeko lisää? tarjouksia otetaan vastaan. Poisvetämisestä. No niin, te sitten kerrotte minulle mitä. Nyt on vuorossa 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja sitten si, eipä. 74. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta. Vastaan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 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä Richardin kolme seuraavaa vedetty pois. Sitten kompromissi kaksi esittelijä puolesta, kompromissi kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten päästään 103. Sata kolmesta neljästä viisi on vedetty pois. Ok. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, vetomusvaliokunnan äh, lausunnosta on vain kaksi äänestystä, nimittäin numero neljä. Nyt äänetä äh, neljä ja sitten johdatuskappale B. Nyt ehdotus numero neljä Petit, Petin numero, ehdotus numero neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten resitaali B puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten on vuorossa loppuäänestys tästä Kaupmannin mietinnöstä puolesta vastaan. No näyttäkääpä nyt selvemmin, selvemmin. Tyhjää. Mietitte 15.4. hyväksytty. Onnittelut Silvia kaupanille tehdystä työstä. Se oli tämän tärkeä keskustelu, jota, me, jota meidän tulee käydä kansalaisjärjestöjen kanssa ja kansalaisten kanssa. Sitten on vuorossa kohta 14 esityslistalla. Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi. Valmistelija on Rova Jäättemäki. Me äänestämme tarkistuksesta yksi valmistelijalta puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten vuorossa tarkistus 15 puolesta, 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tässäkin loppuäänestys puolesta. vastaan, tyhjää, 21 hyväksytty. Onnittelut Rova Jäätemäki. Kiitoksia tehdystä työstä ja onnea vaan. Sitten olemmekin kohdassa muut mahdolliset asiat. Ei ole. Sitten me tapaamme seuraavan kerran seuraavassa kokouksessa maanantaina. Richard, muita, eikö? Three of the agenda. Kohta kolme esityslistalla. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Kerroitte eilen, että ne hyväksyttäisiin, mikäli ette saa kokouksen loppuun mennessä mitään kommentteja. Uskon, että olette saaneet kommentteja. Todellakin. Richard Corbett on esittänyt vastalauseen pöytäkirjaan, joka toinen marraskuuta pidetystä kokouksesta. Nimittäin hän moitti läsnäololistaa, koska Ashley Mould oli kyllä huoneessa ja myös merkitsi nimensä, mutta ei istuutunut, vaan poistui saman tien. Ja hän esittää, että läsnäololistaa, jonka mukaan Mould olisi osallistunut tähän kokoukseen, hän sitä moittii. I, I believe the attendance list should record Minun mielestäni listasta pitäisi käydä ilmi, että ketkä ovat olleet läsnä. Ja minähän otin tämän asian esille, siitä mainitaan kylläkin pöytäkirjassa, mutta se ei ole vaikuttanut millään tavalla siihen, mitä läsnäolo luettelossa lukee. Mr. Mote. Edustaja Moltz. Um, um, Ilmeisesti minä olen syypää tähän valitukseen. Ja tämä löysi tiensä lehdistön ja mitenköhän niin on päässyt käymään. No, kerron teille, että olin kyseisenä päivänä sairas Ja on valitettavaa, että omat asiani vaikuttavat teihin, mutta tarkoituksena oli osallistua sinä päivänä tämän valiokunnan kokoukseen, mutta valitettavasti minun piti, piti poistua enkä voinut palata. Ja on valitettavaa, jos kollega Corbett pitää tätä anteeksi antamattomana asiana, mutta tuskinpa tämä on ensimmäinen tai viimeinen kerta, että näin pääsee käymään. Eli että tietyt asiat aiheuttavat tällaisen tilanteen syntymisen. Tämmöistäkin on sattunut aikaisemmin muuallakin. Kiitoksia. Kollega Kirkhope. Find something, uh, Chairman. Selventä jotakin puheenjohtaja. Tämä varsin tärkeä asia, ei pelkästään tälle valiokunnalle, vaan tämä täytyy olla tärkeä asia kaikille valiokunnille, jos, missä läsnäoloasia tai poissaoloasia on osa keskustelua. Meidän niin täytyy saada selvyys tähän, ei pelkästään sinulta. Sinä tehän palvotte tätä kokousta, puheenjohtaja. teille on delegoitu valta ja voima määritellä asiat, mutta on tämä tärkeä asia sen suhteen, että mikä määrittelee läsnäolon kokouksessa – onko se, se että pannaan nimi tuonne äh, lastenlistaan, koska on käytäntö, meillä on parlamentaarinen käytäntö, ehkä onnetonta, että äh, herra Mout on tässä tullut yhtenä esille vain. Hän on sitten henkilökohtaisen kantansa, meidän ei pitäisi tarkastella tätä henkilökohtaisella tasolla, vaan pitäisi katsoa tätä pidemmälle. Minä, minä haluaisin selvyyden siihen, että mitä vaaditaan. Mikä on, äh, on kanta, kun puhutaan siitä, että kokous jatkuu ja henkilö tulee paikalle hetkeksi ja kirjoittaa nimen ja tarkoituk ja saattaa sitten siirtyä takaosaan ja seuraamaan kokousta, mitä tällä tapahtuu ja sitten toteaa, että meillä on muita asioita, jotka ovat tärkeämpiä, joihin täytyy osallistua. Ovatko he silloin olleet kokouksessa vai ei? Minä vain haluaisin selvyyden tähän. Ehkäpä te voisitte viedä tämän esiin asian eteenpäin ja ehkä tässä voitaisiin tehdä, tämä selvittää myös muiden valiokuntien kanssa ja Mm-hmm. Hyvä huomio. Minä en ollut tuossa kokouspaikalla. <laughs> Kollega Fokkenhuber johti kokousta. Ei se sitä tarkoita, että minä en tästä asiasta huolehtisi. Minä tein, tulen tekemään ehdotuksen. Fokkenhuber. Kiitoksia. Halusin kyllä vähän vängällä pitää kollega Moutin salissa, mutta köysi puuttui. No tämä on tärkeä asia. Se koskettaa monia monia toimijoita. Eli tällainen vastavuoroinen valvonta ja tällainen ennennäkemätön toiminta. Ja tietyt asiat kuuluvat eh, yksityisiin seikkoihin ja niistä on tehty poliittisia kysymyksiä. Minua kyllä harmistutti sellainen toiminta, kuten Hans-Peter Martenin toiminta, jotka ovat vieneet tämän niin pitkälle, että toimivat oikein moraalisaarnaajina, mutta eivät itse ole valiokunnan kokouksessa läsnä. Mutta totta puhuen, jos alamme tappelemaan tällä tasolla, niin silloin tästä tulee loputon taisto. On olemassa tilostoja siitä, kuinka monissa kokouksissa on ollut mukana, paljonko on tarkistuksen jättänyt ja niin poispäin. Minun mielestäni tämä on turhaa. Niin, milloin voidaan sanoa, että on läsnä? Pitääkö olla paikallaan kaksi minuuttia, viisi minuuttia, kymmenen minuuttia, viisitoista minuuttia vai viiden minuutin puheenvuoron jälkeen tai puoli tuntia, jos ei ole pitänyt puheenvuoroa, niin kyllä minä nyt vetoan jokaiseen toimia, jokaisen parlamentaarikkoon. Ei meidän tarvitse tätä asiaa tällä tavalla käsitellä. Minä toivoisin, ettemme valiokuntatasolla tämmöistä keskustelua joutuisi käymään. Sehr Kiinnostaa. Kollega Duff. I agree. I, I... Kyllä olen samaa mieltä. Minä joskus valittelen sitä, että, että henkilöt uh, luulevat olevansa paikalla, mutta en nyt uh, lähde valittamaan sitä, ketkä, että jotkut eivät ole paikalla. Minusta tämä keskustelu ei vie meitä eteenpäin. Jos minä olen sairas, minun täytyy lähteä minä, minusta tämä asia on syytä jättää silleen. Varapuhemies Onesta. Euh, Pari seikkaa ensinnäkin se, että läsnäolo lista, joka on löydettävissä ovelta, on meidän valiokuntamme. Mutta äh, se taas, mitä tulee päivärahojen äh, saamisen äh, on tärkeää pitää mielessä, nimittäin läsnäolo voidaan kirjata sekä yleisen parlamentin läsnäolistaan että tänne valiokunnan läsnäololistaan. Eli se, onko täällä läsnä vai ei, ei päivärahan maksua millään tavoin määrää. Viime Strasbourgin täysistunnossa me äänestimme kansalaisvaliokunnan vapauksien valiokunnan mietinnön, jossa päätettiin, että läsnäolosta tulee jatkossa julkinen asia ja ne, tullaan, ne kyseiset tiedot tullaan julkisesti julkaisemaan näin ollen kaikki voivat niihin tutustua. Nyt vielä tämän asian esille ottaja kollega Colbert ja sitten tehdään päätös. Tähän Kirkhopin kysymykseen liittyen toteaisin, kyse ei ollut siitä, että hän olisi kyse olisi ollut kokouksen alusta, vaan kesken kokouksen kollega tuli saliin, allekirjoitti läsnäolon luettelon, kääntyi kantapäillään ja lähti pois. On valitettavaa, että kollega Mout sairastui. Ilmeisesti hän sairastui sillä hetkellä, kun rustasi nimensä paperiin hän kuitenkin kykeni tulemaan tänne kirjoittamaan nimensä paperiin ja sitten sairastui ja joutui lähtemään. On valitettavaa, että näin on päässyt käymään. Toivottavasti näin ei käy uudestaan. Parlamenttia kohtaan hyökätään silloin tällöin medioiden puolelta silloin, kun ihmiset ilmoittautuvat kokouksiin ja eivät olekaan paikalla. Tämä on tietenkin valitettava. Mitä tulee kollega Onestan huomioon Eli että läsnäolo koskisi koko parlamentin toimitiloja. Ja tämä rekisterihan tarkoittaa sitä, että kun siihen on kirjannut nimensä, niin on ollut paikalla, mutta minun mielestäni pöytäkirjassa ei pitäisi ilmoittaa, että joku henkilö on ollut läsnä valiokunnan kokouksessa, jos hän ei ole ollut fyysisesti läsnä. Minä otin tämän esille kokouksessa sillä hetkellä, kun tämä tapaus sattui ja se kirjattiin myöskin pöytäkirjaan, mutta valitettavasti läsnäolon luettelossa kyseisen kollegan henkilön nimi mainitaan, vaikka hän ei ollut koko kokouksessa sen kummemmin läsnä. Kiitoksia. Mr. Mode. Herra Mode ennen niin minä olen lähes sanaton. Siis rehellisesti sanoen, se, että minun täytyy istua täällä, minä saavuin myöhässä, kun saavuin myöhässä tulleelta koneelta. Olin äh, silloin, kun tämä tapahtui, minä voin huonosti, kun minä matkustin tänne jo silloin, tulin allekirjoittamaan äh, nimeni ja odotin voivani osallistua äh, tuon päivän kokoukseen, mutta näin ei kuitenkaan ollut, tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista. Mitä taas osanottamiseen tulee, tähän osallistumiseen tulee, on monia tapahtumia tapauksia, eikä herra Kovetin kohdalla, mutta monia muiden jäsenten kohdalla, että he ovat olleet mukana, mutta eivät välttämättä osallistuneet äh, keskusteluihin. Eilen meillä oli esimerkki, kun Jim Alistair saapui tänne, kirjoitti nimensä, käytti lyhyen puhuveron ja sitten hän joutui lähtemään kalastus, kala, kalastusvaliokuntaan, koska hän puhui siellä tietystä asiasta, jossa hän on suoraan mukana. Häntä arvosteltiin siitä, että hän ei odottanut viisauden sanoja, sitten tuli, jotka sitten tuli myöhemmin herra Kolbetin suusta – minä minä sitten oletan, että tämä näkyy sitten tämäkin sel- selonteko näkyy huomisessa Guardianissa, eikäpä hän sitten saa tämänkin jutun öö, loppuun, jonka mukaan minulla oli tarkoitus alistua tuon päivän kokouksiin, mutta olin liian huonossa kunnossa pystyäkseni siihen. Hyvä. Uskon, että tämä oli hyödyllinen keskustelu. Ja vielä yksi, herra Leene. Ich will das wirklich ganz kurz machen, weil... Ihan lyhyt kommentti. Pöytäkirja on aivan oikein. Sehän ei kerro läsnäolosta, vaan siitä, että on kirjautunut kokoukseen ja sillä, sitähän pöytäkirjassa sanotaan. Eli ei sanota, että kyseinen henkilö on ollut läsnä, vaan että kyseinen henkilö on kirjautunut kirjattunut nimensä tähän läsnäolon luetteloon. Alles good. Juristot, juristit on, onnistuvat kaikessa. He löytävät aina hyödylliset tulkinnat. No sen jälkeen, mitä herra Fockenhuber, Onesta ja Raline sanoivat, sanoisin, että emme muuta pöytäkirjaa ja emmekä, meidän ei ole syytä ajautua tällaiseen kiistaan, miten kauan joku on ollut paikalla ja milloin joku joutui poistumaan. Sanoisin, että tämä pöytäkirja jää entiselleen. Istkokous on äh, päättynyt ja kaikki saavat lähteä nyt.